Hyvät naiset ja herjat, 24. heinäkuuta Santiago de Compostelassa tapahtui hirvittävä onnettomuus. Tämän katastrofaalisen junaonnettomuuden yhteydessä 79 ihmistä menehtyi. Nostan muutama päivä sen jälkeen järkyttävässä bussi onnettomuudessa Italiassa kuoli 39 ihmistä. Nämä järkyttävät uutiset olivat hirvittävää kuultavaa kesätauon alkana. Minä haluaisin Euroopan parlamentin nimissä uudestaan tuoda pahoittelumme julki näiden uhrinomaisille. Euroopan vaaleihin on noin kahdeksan kuukautta. Tämän kahdeksan kuukauden aikana haluamme saada Euroopan kansalaiset äänestämään, osallistumaan Euroopan parlamentin vaaleihin. Kuitenkin kahdeksan kuukautta – ja tämä varmasti nähtiin juuri ryhmän kokouksissa, jolloin on vielä muutamakin hanke, jotka pitää saada päätökseen menestyksekkäästi. Toivon, että tähän löytyy halua. Parlamentti on hyvin ahkera parlamentti. Täällä tehdään valtavasti päätöksiä. Viisi takana olevaa kriisi vuotta – viisi vuotta ovat tehneet paljon työtä. Nyt ei puhuta eksistentiaalista euron kriisistä, mutta kuitenkin euro ja Euroopan unioni tarvitsevat lisää vakautta. Latvian osallistuminen euroalueeseen ensi vuoden aikana on yksi tällainen vakauttava tekijä. Mutta työttömyys on järkyttävän korkealla tasolla, erityisesti nuorisotyöttömyys, ja siksi lähden siitä, että me nyt lopullisten rahoitusnäkymien neuvotteluissa Euroopan parlamentin jäsenenä haluamme huolehtia siitä, että erityisesti nuorisotyöttömyyden vastaisen taistelun etupainotetusti otettavat varat todella voidaan saada käyttöön. Kaikki mitä valiokunnasta, valiokunnasta olen kuullut osoittaa, ettei tämä ole vielä ihan turvattu. Toivon kuitenkin, että voimme lopulta saada hyvän lopputuloksen. Sama koskee pankkiunionia Hyvät naiset ja herrat, pankkiunioni ei ole vieläkään valmis asia. Toivon, että parlamentti voi tehdä kaiken tarvittavan, jotta saadaan tämä asia nyt sovittua. Se on varmasti tarpeen, jotta voidaan huolehtia lisävakaudesta Euroopassa. Siksi toivon, että kaikki lainsäädäntöhankkeet, jotka liittyvät näihin ongelmiin lähiviikkojen ja kuukausien aikana, saadaan päätöksen. Haluaisin vielä viitata yhteen seikkaan uudestaan. Se, että monivuotinen rahoituskehys saadaan nopeasti kuntoon, on meille kaikille keskeinen hanke. Se on ihan varmaa. Ennen kesätaukoa saimme sopimuksen enimmäismääristä seuraaville rahoituskausille. Se ei ollut helppoa. Ja monet täällä saivat osoittaa kompromissivalmiutta valmiutta rutkasti. Minun on kuitenkin sanottava, että valiokunnissa käynnissä olevat neuvottelut oikeusperustasta ja monivuotisista ohjelmista ja ne kertomukset, joita nyt olen saanut valiokuntien puheenjohtajilta, huolestuttavat minua. Keskipitkä aikavälin rahoituksesta voidaan asetuksesta äänestää vasta sitten, kun on pidetty kiinni kaikesta, mistä on sovittu neuvoston kanssa. Enkä nyt voi nähdä, että näin olisi, joten todella pyydän nyt teitä kaikkia tekemään kovasti työtä, jotta saadaan tarvittavat kompromissit aikaiseksi myös vastuuvaliokunnissa. Ich komme nun zur Tagesordnung. Nyt tämän päivän istunnon esityslistaan. Olen iloinen siitä, että kaikki kollegat, jotka ovat olleet pitkään poissa, ovat voineet nyt palata. Jotkut ovat hyvässä kunnossa jälleen uudestaan. On hienoa. Erityisesti olen iloinen, että varapuhemies Alvaro on jälleen täällä meidän kanssamme. Sydämellisesti tervetuloa. Brücke an dieser Ich drücke an dieser Stelle die Hoffnung auf. Tässä yhteydessä toisin julki toiveen, että arvon kollegamme Papastamkos, joka voi paremmin, mutta ei vielä hyvin, voi kuitenkin jälleen palata tänne istumaan joukkoomme ja haluan näin tervehtiä häntä ja hänen omaisiaan. Unsere besten Genesungswünsche. Me toivomme todella parantamista. 4. heinäkuun 2013 istunnon tekstit ovat käytössänne. Onko teillä kommentteja pöytäkirjoihin?